Seuraavaksi esityslistalla on yhteiskeskustelu, joka koskee kehitysrahoitusta. Olkaa hyvä. Tai ei tästäkään olla puheenvuoroa. Niin, seuraava yhteiskeskustelu koskee kehitysrahoitusta. Meillä on neuvoston ja komission julkilausumat ensiksi. Ne koskevat YK on kansainvälistä kansainvälistä kehitysrahoitusta koskevaa konferenssia. Ja sitten meillä on Ellis Lainin mietintö, joka koskee veronkiertoa ja veronvilppiä haasteina kehitysmaille. Aloitamme keskustelun esittelijöiden puheenvuorolla Rova Schlein ensi, ensiksi neljä minuuttia. Oggi finalmente la Kiitoksia puhemies Tänä päivänä veronkirjan vilpinä eh, torjuminen on muodostumassa prioriteetiksi. Valtavat pääomavirrat helposti siirtyvät nyt maailman puolelta toiselle yhden klikkauksen kautta. On, selvää siis, että nämä globaaleja haasteita tarvitaan globaaleja ratkaisuja ja välineitä. Ja yksinkertainen periaate, varot on maksettava siellä, missä voitot on kerätty. Tässä kehittyy kehityksen vuonna meidän on nyt tehtävä päätökset tulevien su- sukupolvien puolesta. Myös ilmastonmuutospolitiikka on tärkeä. Pian Eris Abebassa on kolmas kansainvälinen kehitysrahoituskonferenssi tulossa. Nämä ovat kunnianhimoisia tavoitteita, joissa selvitään ainoastaan, jos rahoitus on paikallaan. E, e, on julkista kehitysapua, mutta myös helpommin saataan käyttöön kotimaiset varat verotus ja veronkierron verovilpin estäminen ovat keskeisiä. Arviointiin on suhtautua varovaisesti, mutta on laskettu, että kehitysmaista lähtee miljoonaa dollaria vuosittain laittomien virtojen mukana lähes kokonaan. Tämä vastaa kehitysavun määrää. Kansalaisilla on paljon vaikeuksia ja, ja, ja ongelmia tulee paljon veronkierrosta verovilpistä verokilpailu on armotonta ja se on näille maille haitallista. Pyydämme komissiolta todellista toimintasuunnitelmaa, jotta voidaan tukea kehitysmaita. Mrs. Schlein, would you please slow down? Voisitteko hidastaa hieman? Sillä tulkkaus on vaikea tällä vauhdilla. Pyydämme komissiolta todellista toimintaohjelmaa, jotta voidaan tukea kehitysmaita niiden, että voisivat perustaa vahvoin selkeämmät verojärjestelmät. Pyrimme antamaan teknistä apua ja rahoitusapua. Se ei vielä kuitenkaan riitä. Olemme pyytäneet, että UNN verotuskomitea muuttuisi todelliseksi hallitusten komiteassa, jossa voidaan taata se, että että kehitysmaat osallistuvat äh, globaaliin verotusjärjestelmään tasa-arvoisesti. Haluamme sen tukea kansainvälisiä aloitteita, joilla uudistetaan globaalia verotusjärjestelmää, kuten BEPS-prosessi, äh, jota OECD on ehdottanut, mutta on paremmin otettava huomioon kehitysmaiden tarpeet. Erityisen tärkeitä ovat kaksi välinettä. Haluamme pyytää, että hyväksyttäisiin nämä maankohtaiset äh, raportointijärjestelmät kaikkia sektoreita ajatellaan mukaan lukien kaivosteollisuus, on annettava kaikki täydet tiet käyttöön ja ne on julkaistettava. julkaistava komission on tehtävä tähän suuntaan ehdotuksia. Olisin yllättynyt, jos huomenna joku äänestää sitä vastaan, jo, joka on jo hyväksytty yksimielisesti valiokunnassa. Lisäksi automaattinen tietojen vaihto edellyttää siirtymäkautta maille, joilla ei ole vielä täysin kehitetty riittävää kapasiteettia, jotta voidaan kerätä tietoja ja jakaa kaikkea pyydettyjä tietoja. Pyydämme myös avoimuutta koskien eri yhtiöiden omistajuussuhteita. Sitten kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden väliset verosopimukset eivät takaa verotusoikeuksien tasa-arvosta jakamista lähdemaiden ja kotimaiden välillä. Tarvitaan tasa painoisempi lähestymistapa on myös arvio, tehtävän vaikutusten arviointia ja Euroopan verojärjestelmän kautta kehitysmaille. Haluamme myös, että määritellään kansainvälisellä tasolla veroparatiisit vuoteen 2000 mennessä ja että tähän otetaan mukaan myös sanktioita. En usko, että tähän mitään erillistä äänestystä halutaan. Käsittääkseni olemme kaikki yhtä mieltä siitä, kuinka vakavia nämä ongelmat ovat. Vielä lopuksi haluaisin kiittää, erityis- kiittää erityistä huomiota tasa-arvoon kaikkein hahmottomimmat osat yhteiskunnasta jäävät näiden taakki ja jalkoihin ja naiset. Erityisesti haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Haluaisin kiittää myös sihteeristä omaa toimistani. Niin toivon, että saamme hyvin laajan enemmistön tämän miten taakse, niin että ennen Addis Abeban kokousta parlamentin ääni kuuluu selvästi. Eivät ymmärtää, että vastustamme eh, verovilppeä maailmalla maailman tasolla ja, ja pyrimme torjumaan köyhyyden ja epätasa-arvon aivan juuria myöten. Kiitos. No. Kiitos. Nyt neuvoston puolesta ministeri Schmidt, olkaa hyvä. Eh, madame la présidente, mesdames et Hyvä puhemies, hyvät parlamentin edustajat, jo kaksi vuotta me olemme ajaneet prosessia, neuvotteluprosessia, jonka tavoitteena on saada aikaiseksi maailmanlaajuinen kumppanuus, eh, joka vastaisi haasteeseen köyhyyden poistamisesta ja kestävästä kehityksestä. Tämä kumppanuus sitä käsittelee maailmanlaajuinen yhteisö myös seuraavina vuosina. Ja nyt olemme historiallisessa kohdassa. Me haluamme, että tämä kumppanuus perustuu yleismaailmallisuuteen, jaettuun vastuuseen ja yhteisvastuullisuuteen. Meidän pitää ottaa huomioon jokaisen mahdollisuudet ja ottaa mukaan mahdollisimman paljon toimijoita. Tämä yhteinen maailmanlaajuinen kumppanuus, sen pitää myös edistää ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, syrjimättömyyttä, demokraattisia toimielimiä, hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltion periaatteita. Sen pitää mahdollistaa kaikille osallistuminen ja, ja tukea ympäristön, ympäristön kestävyyttä ja planeettamme rajojen kunnioittamista. Naisten oikeudet ja naisten tasa-arvoistuminen ovat sinällään jo tavoitteita, mutta niitä voidaan käyttää myös keinoina näiden muiden tavoitteiden saavuttamisessa kaikilla tasoilla. Ja minä ajattelen, että ennen kaikkea tässä tyttöjen koulutusta, joka edistää huomattavasti kehitystä. Montereyn ja Dohan jälkeen, jotka ovat olleet perustana tälle kumppanuudelle, meidän pitää nyt jatkaa vision muotoilemista yhdessä. Meidän pitää sopeutua tähän maailmanlaajuiseen muutokseen. Addis Abeban konferenssi, konferenssi, joka alkaa ensi maanantaina, sen niin pitää rajoittua näihin Montereen konferenssi konsensukseen ja Dohan loppuasiakirjaan, vaan sen pitää suuntautua tulevaisuuteen ja sen pitää käsitellä kattavasti kaikkia keinoja ja sen pitää mobilisoida kaikki resurssit, taloudelliset ja muutkin resurssit. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot, niin ne pitää kaikkien jatkaa tämän periaatteen vahvistamista, joka alkoi Montereosta. Tämä rahasto on suurin lähde, jota, hal, jota hallitukset voivat käyttää, ja se on kestävän kehityksen ytimessä siis. Meillä on vastuuna mobilisoida nämä resurssit, yhteiset varat mahdollisimman hyvin. Meidän pitää käyttää yhdistettyä lähestymistapaa tässä kumppanuudessa. meidän pitää löytää tasapaino kolmen elottavuuden välillä talous, sosiaalisuus ja ympäristön sekä kestävä kehitys. Eli pitää kannustaa poliittiseen johdonmukaisuuteen ja määritellä hyvin tavoitteet, kaikkien toimijoiden tavoitteet. Konferenssin pitää siis määritellä puitteet vuoden 2015 syyskuun New Yorkin konferenssin tuloksille ja lisäksi sitten COP21 YK, klima, äh, YK ilmastokonferenssi pidetään joulukuussa Pariisissa. Pitää siis mobilisoida innovatiivisia rahoituslähteitä, julkista ja yksityistä rahoitusta ja pitää myös käyttää ei-taloudellisia resursseja. On välttämätöntä luoda hyvät puitteet kehitykselle ja vahvistaa institutionaalisia kapasiteetteja, pitää edistää kauppaa ja investointeja, pitää sijoittaa koulutukseen ja edistää tutkimusta ja teknologiaa ja innovointia. Lisäksi tätä kumppanuutta varten tarvitaan jatkuvaa valvontaa, pitää ottaa vastuuta ja tehdä arviointeja ja tämä pitää myös kuulua vuoden 2015 jälkeiseen ohjelmaan tässä pitää ottaa kaikki tasot ja toimijat mukaan, hallituksen hallitukset sekä myös kansalaisjärjestöt. Hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneita olemaan tärkeässä roolissa näissä kaikissa prosesseissa, jotka ovat käynnissä ja toimimaan yhdenmukaisesti. Myös toukokuun päätös vahvistaa EUn ja jäsenvaltioiden yhteistä sitoutumista siihen, että käytettäisiin 0,7 prosenttia BKTstä kehitysapua varten. Ja tämä pitää siis olla mukana myös vuoden 2015 jälkeisessä ohjelmassa. Pitää, EUn ja jäsenvaltioiden pitää osallistua aktiivisesti näihin meneillään oleviin kansainvälisiin neuvotteluihin. Jotta tämä kansainvälinen kumppanuus onnistuu, meidän pitää kaikkien ottaa vastuumme. Meidän pitää rakentavasti tehdä yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa ja ennen kaikkea myös Euroopan parlamentin kanssa. Näin voimme luoda ohjelman vuoden 2015 jälkeiselle ajalle, joka olisi kunnianhimoinen laaja-alainen ja joka siis olisi osallistava. Kiitos. Thank you, minister. Now, uh... Kiitos, ministeri. Seuraavaksi komission jäsen Mimica. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Vain yksi viikko on jäljellä ennen YK kehityksen rahoituskonferenssi käynnistyy Addis Abebassa. Kiitos mahdollisuudesta keskustella asiasta ja kiitokset myös parlamentin mietinnöstä liittyen veronkiertoon ja petoksiin. Addis Abeban konferenssi on prioriteetti unionille. Me olemme täysin sitoutuneita siihen, että pyrimme vaikuttamaan sen menestykseen sen vuoksi, että se tulee olemaan tärkeä New Yorkin seuraavalle konferenssille, samoin kuin Pariisin ilmastokonferenssille myöhemmin tänä yönä, vuonna. Olen erityisen kiitollinen parlamentin osallistumisesta aktiivisesti valmisteluprosessiin sekä teidän päätöslauselmastanne, samoin kuin tästä post 2015 globaali kehitysagendasta. Puheenjohtaja Juncker on antanut varapuheenjohtaja, korkea edustaja Mogherinille ja minulle mandaatin edustaa unionia Addis Abebassa. Yhdessä kansallisten hallitusten ja parlamenttien edustajien kanssa varmistamme, että EU ja jäsenvaltiot jatkossakin puhuvat yhdellä äänellä näissä viimeisissä vaiheissa. Haluaisin vielä kertoa hieman niistä periaatteista ja odotukseista, jotka ohjaavat EUn lähestymistapaa. Ensinnäkin Adiksen täytyy olla muutoksellinen. Me tarvitsemme kunnianhimoista sitoumusta ja sopimusta, joka kattaa luonnollisesti myös eh, kaikki eh, toimenpiteet, kuten esimerkiksi avun täytäntöönpanon ja kotimaisen, kotimaiset voimavarat. Me tarvitsemme enemmän strategisen roolin viralliselle kehitysavulle niin, että voidaan äh, saada vipuvaikutus kaikkeen tukeen. Adisen täytyy myös edistää äh, tavallaan yleisyyttä esimerkiksi etelässä ja pohjoisessa. Me tarvitsemme totaali, todellista globaalia kumppanuutta, jotta me tämän saavutamme ja kaikkien maiden tulee osallistua ja kantaa oma äh, kortensa kekoon samoin kuin myös yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan. EU aikoo olla mukana äh, kotimaissaan toteuttamassa kestävän kehityksen äh, tavoitteita. Kolmanneksi Addisin täytyy myös äh, tukea vastuullisuutta. Me tarvitsemme integroidun äh, avoimen puitteiston, jotta voimme seurata ei ainoastaan taloudellisia sitoumuksiamme, vaan ylipäätään äh, edistysaskelia, kun pyritään saavuttamaan nämä tavoitteet. Kaikki ovat työskennelleet kovaa Addisin loppudokumentin puolesta niin, että se olisi kunnianhimoinen ja että se myös äh, kunnioittaisi neuvoston johtopäätöksiä toukokuulta. EUn äh, neuvottelut ovat olleet hyvin haastavia. Viimeisin äh, tekstiluonnos on hyvä tulos unionille, mutta asiakirjasta ei kuitenkaan vielä ole sovittu. Eroavaisuuksia muutamista asioista, muun muassa tarkasta suhteesta Addiksen konferenssin ja Post 2015 huippukokouksen kanssa. Neuvottelut ovat yhä käynnissä juuri nyt New Yorkissa ja saattaa olla, että ne jatkuvat vielä Adiksessa. Unioni on valmistautunut hyvin ja on valmis vetämään rakentavaa ja johtavaa roolia lävitse koko neuvottelut. Hieman lukuja. Ensinnäkin 58 miljardia euroa eh, virallisesta kehitysavusta. Virallinen kehitysapu tekee Euroopan unionista maailman suurimman eh, lahjoittajan. Me olemme uudelleen sitoutuneet 0,7 eh, prosentin BKT-osuuteen kehitysavussa. Ja tähän kuuluu myös vielä kunnianhimoisempi tavoite kaikkein vähiten kehittyneille maille. Ikävä kyllä tätä sitoumusta muut lahjoittajat eivät ole seuranneet. 100 miljardia euroa on se summa, joka on arvioitu olevan se, jonka unioni voi saada irti, niin että voidaan rahoittaa erilaisia investointeja ja infrastruktuuria ja vipuvaikutus on jopa 8 miljardiin. Yli 16 miljardia euroa sidottaan ympäristö- ja ilmastonmuutostyöhön. Ja 35 miljardia euroa on varovainen arvio vähiten kehittyneiden maiden tuonnille Euroopan unioniin, joka tämä siis takaa heille verottoman tuonnin unionin markkinoille. Sitten parlamentin mietintöön liittyen äh, veronkierrosta. Komissio pitää hyvänä tätä yleisanalyysiä tässä hyvin kattavassa mietinnössä. Olen keskustellut esittelijä Schleinin kanssa moneen kertaan tästä mietinnöstä ja olen täysin tietoinen siitä, miten tärkeänä parlamentti pitää näitä asioita. Olen kirjannut äh, tarkkaan teidän ehdotetun äh, toimintasuunnitelmalle siihen, millä tavalla voitaisiin tukea näitä kehitysmaita. Se, että saataisiin parannettua kotimaiden resurssien, voimavarojen käyttöä, voi johtaa myös vakaampaan rahoitukseen. Ja se myös tässä tarvitaan kumppanimaissa hyvää hallintoa ja samoin poliittista tahtoa uudistua kotimaan äh, tulojen ja voimavarojen mobilisointi äh, on hyvin tärkeä myös äh, Addesin ja New Yorkin konferensseissa. Neuvottelut Addisin tuloks, loppudokumentista ovat olleet hyvin monimutkaiset. Viimeisin ehdotus, joka on esitetty, voisi meidän mielestämme olla hyvä kompromissi ja heijastella ja se heijastelee suurinta osaa niistä asioista ja toimista, mitä myös parlamentin mietintöön on koottu. Vaikeuksia on kuitenkin äh, tästä tekstistä YKssa ja me selkeästi tuemme sitä, että kehitysmaille annetaan vahvempi ääni ja parempi osallistuminen äh, maailman äh, tällä agendalla. Meidän täytyisi keskittyä sisältöön eikä siihen, että teemme päätöksiä muodosta prosessin tässä vaiheessa. Komissio on sitoutunut takaamaan sen, että kehitysmaat, jotka ovat kunnianhimoisia uudistuksissa, saavat tukea tällä vaikealla polulla. Tämä on osa tällaista globaalia kumppanuusaloitetta, jossa me tulemme nyt Adisissa järjestämään tällaisen äh, rinnakkaistapahtuman ja siellä tulemme keskustelemaan äh, Collect More, Spend Better asiakirjasta. Arvon jäsenet, me olemme hyvin lähellä sitä, että saamme aikaan hyviä ja tärkeitä tuloksia, mutta mitään ei voi pitää itsestään selvänä. Adiksessa ja New Yorkissa meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus määritellä uudelleen globaali äh, kehitysyhteistyö tuleviksi vuosiksi. Tehkäämme sitä tärkeää. Kiitos. Commissioner, Kiitos komission jäsen ja nyt Ekon valiokunnan puolesta herra Baye. Oui, merci. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kollegaamme eli Schlinia tästä työstä ja hän on ottanut huomioon Ekonin prioriteetit. Tiedämme kaikki, että veronkierto on todellinen vitsaus ja se tekee hallan budjeteille ja näin e- estetään elintärkeiden tukien antaminen suus- sosiaaliturvalle, terveyshuoltoon, työllisyyteen, koulutuksen ja infrastruktuuriin. Siksi Ekon valiokunta keskittyy kolmen prioriteettiin. Ensinnäkin meidän on tuettava vahvasti verohallinnon kehitystä näissä maissa niin, että voidaan veroa kantaa tehokkaasti ja tasapuolisesti. Meidän olisi myös keskitettävä veropohjan laajentamiseen näissä maissa, niin muun muassa CBCR, BEPS ja, ja muiden aloitteiden kautta myös uudistamalla kaksinkertaista verotusta koskevia yleissopimuksia. Edellä olisi parannettava hyvää hallinnointia verotusasioissa. Jotta tavoitteisiin päästään, olisi ensimmäisenä annettava esimerkkiä Euroopan tasolla. Mielestäni Euroopan toimielimet, kuten BRD ja EKP, voisivat tehdä työtä paratiisissa sijaitsevien välikäsin kanssa, voitaisiin saada aikaan tehokas hyvä kierre, jolla veronkiertoja voidaan välttää. Kiitoksia. Now we open the debate with... Nyt avaamme keskustelun poliittisten ryhmien edustajien kanssa. Ensiksi herra Rybik, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää kollega Schleinia sydämellisesti hyvästä yhteistyöstä. On tärkeää osoittaa, että me ponnistelemme monia, monen vuosien ajan olemme jo pannastelleet, ponnistelleet kehityspolitiikan uusien standardien eteen, mutta monet hallitukset tässä, tässä maailmassa, niiden takia pitäisi miettiä, missä syyt ovat itse asiassa. Meillä on tällä hetkellä maahanmuutto-ongelmia, pakolaisongelmia ja loppujen lopuksi on niin, että ei analysoida, missä näiden ongelmien syyt ovat köyhyyttä ei myöskään analysoida. Miksi ihmiset ovat köyhiä? Miksi heillä on tällaisia ongelmia? Me toteamme, että työttömyyttä viedään maasta, työttömyyttä viedään, tuodaan myös meille Eurooppaan ja rahat taas, jotka maahanmuuttajat ansaitsevat Euroopassa, he lähettävät nämä rahat takaisin kotimaihinsa. Meidän pitää olla selvä sanasia siitä, että VTO-säännöt, everything but arms, ne johtavat siihen, että perheyrityksiä perustetaan. Tärkeää tässä on se, että ei anneta pelkästään rahaa, vaan vahvistetaan koulutusta, yhteistyötä, tällaisia asioita, jotka auttavat vielä tulevaisuudessakin. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Rova McAven, puolitoista minuuttia. Oh, um, Kiitoksia puhemies. Kiitän komission jäsentä ja ministeristä sitä, mitä sanoitte, että tänään on erittäin tärkeä, elintärkeää, että saamme sopimuksen aikaan Addis Abebassa ensi viikolla. Toivon, että enemmänkin keskustelut ja Dalia Nyrkössä ovat hyödyllisiä, koska jos me saamme sopimusta Addis Abebassa, niin sitten on vaikeaa päästä eteenpäin New Yorkissa ja Pariisissa teemme selväksi asem kantamme koskien virallista kehitysapua. Nyt haluaisin keskittyä veroihin. OECDn arviointien mukaan, jos lisäämme prosentilla verotuloja, se merkitsisi samaa kuin kehity, virallisen kehitysavun kaksinkertaistaminen. Verotus on siis aivan keskeistä. Siksi tarvitsemme konkreettisia toimia, jotta voimme puuttua verotusongelmiin, ja yritykset ja yksityishenkilöt maksavat oman osuutensa veroista. Näitä konkreettisia toimia on tässäkin mainittu. On myös näitä haitallisia käytäntöjä, kuten väärät ilmoitukset yrityksiltä, ne eivät siis maksa omaa osuuttaan. Afri- Afrikassa 15 miljardia dollaria menetetään maksamattomien verojen takia. Näillä rahoilla voitaisiin rahoittaa lastenolien ravitsemusta ja terveyspalveluja. Ne, jotka välttävät näitä veroja, heidän pitäisi tietää, että he ottavat ruoan vauvojen suusta. Tarvitsemme koko konkreettisia ehdotuksia, joitakin olemme tänään kuulleet. Uudet eh, tilivastuun eh, eh, säännöt, yritys, yrityskohtaiset raportit, jotka tehdään julkiseksi, niin että saamme Eh, esille ne, jotka eivät maksa omaa osuutta verosta. Toivon, toivon, että näistä saadaan sopimus Andeksessa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi herra Gerikä, minuutti. Danke, Frau Präsidentin. Sehr Kiitos äh, puhemies arvon komission jäsen Mimica. Te sanoitte jo, että Eurooppa on suurin äh, rahalahjoittaja kehityspolitiikassa. Siitä huolimatta meidän pitää kysyä, saavutammeko me toimenpiteillämme tavoitteemme suhteessa investointiin? Ei ECR-ryhmän koordinaattoreina AKT-valtuuskunnassa olin mukana parlamentaarisessa kokouksessa EU-AKT. Ja siellä minä puhuin kollegoiden kanssa ja he sanoivat, että Eurooppa on vaikea kumppani. Me vaadimme asioita, jotka ovat epärealistisia. Esimerkiksi velvoite sukupuolitasapainoon kehitysmaissa. Ja olen kuitenkin iloinen, että me puhumme täällä myös verokierrosta. Se on tärkeää. Minä olen esittelijä perheyrityksissä kehitysmaissa. Minä olen puhunut paikan päällä hyvin paljon näiden ihmisten kanssa. He ovat happamia. He maksavat veronsa, mutta miljonäärit eivät maksa. Näissä kehitysmaissa menee miljoona dollaria hukkaan joka vuosi sen vuoksi, ja tällä voitaisiin muuttaa paljon. Minun mietinnössäni minä vaadin erityistä ohjelmaa DEVE-vero 2020 tavoitteena se, että vuonna 2020 on toimivia instansseja AKT-maissa, joiden avulla veronkiertoa voidaan estää. Kiitos. Seuraavaksi Besera Pastereccia. Gracias, señora presidenta. Gracias. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies, hyvä ministeri, hyvä komission jäsen. Syyskuussa 2012 EKPn johtaja Mario Draghin kauhistuttiin sijoittajia, jotka olivat huolissaan näistä valtionveloista tällä kuuluisella lauseella whatever it takes, teen mitä vain on tehtävä. Tästä on paljon polemiikkaa varsinkin Saksassa. Siellä sanottiin, että tällainen toimi on perussopimusten vastainen. Tänä kesänä, kes, kesäkuussa oikeus, tuomioistuin antoi Dragille vapautuksen, koska sen mukaan EKPn toiminta oli perussopimusten mukainen. Miksi tästä nyt puhun? Siksi, koska ensi viikolla, kun Addis Abebassa puhutaan uusista rahoitustavoista, niin aivan kuten komission jäsen sanoi, tulemme hyödyntämään mahdollisuutta määritellä uudelleen kehitysapua, kun puhumme siitä, että yksityinen sektori tätä mukaan kehityspolitiikkaan, niin kuinka tärkeitä pk-yritykset ovat, jotka tuovat 90 prosenttia työpaikoista, ja kun puhumme niistä hyödystä, jota tulee yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudelta kehitysmaille, kuten innovoinnin alalla tai tehokkaasta resurssien käyttämisestä ja pitkäaikaista rahoituksesta, kun puhumme siitä, kuinka maksamme tämän kunnianhimoisen agendan, joka meillä on seuraavaksi 15 vuodeksi. Meidän ei pidä unohtaa Lissabonin sopimusta, erityisesti artiklasta 208, jossa todetaan, että unionin politiikka... Puhemies pyytää hidastamaan Unionin kehitysapupolitiikkaa toteutetaan Euroopan unionin ulkopolitiikan periaatteiden mukaan, eli että viedään demokratia, oikeusvaltiota, yle, yleis, ihmisoikeuksien yle, yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta kaikkien maailmalle. Haluaisinkin vedetä Euroopan unionin, jotta se tukisi nykyistä prosessia, jonka mukaan laaditaan kansainvälinen väline, joka on oikeudellisesti sitova, YK on katon alla ja koskisi yrityksiä ja, ja ihmisoikeuksia. Tarvitaan tehokkaita ratkaisuja uhreille siinä tapauksessa, kun, kun kansallinen oikeusjärjestelmä ei voi sanktioida tehokkaasti sääntöjä rikkovia yrityksiä. Meidän on innovoitavia, innovoitavia löydettävä uusia vastauksia uusien haasteiden osalta, mutta en on noudatettava jo käytyä tietejä, ja löydettyjä ratkaisuja. Kiitoksia. Um, Teidän pitäisi puhua hitaammin, sillä muuten viestin ei mene perille, sillä ö, tulkkausta ei ole mahdollista edes silloin kuunnella tällä tahdilla. Seuraavaksi Sanchez Caldentei. Minuutti. Gracias, señora presidenta, señor comisario. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvä edustaja Slein. Olen yhtä mieltä Ruva McCabanin ja muidenkin kollegoiden kanssa, kun he sanovat, että verojen kanto on avainasemassa. Jokainen euro, jonka kehitysmaa saa, maahan, maastamuuttajien lähet, rahalähetysten kautta ja menettävät kaksi laittomien rahavirtojen ja verokierron kautta, monimutkaisten verotekniikoiden, vero, veroparatiisien käyttöjen kautta ja ulkoisen velan maksamisen kautta. ihan turha täällä puhua kaunista. Tämä on muka julistettu Euroopan kehityspolitiikan vuodeksi. Ei sieltä ole mitään hyötyä, jos emme ole johdonmukaisia. Meidän on taattava tehokas verotusjärjestelmää Euroopassa ja kansainvälisesti. Meidän ei pidä enää edellyttää kestämättömiä velkojen maksamista ja ihmisarvon kärsimistä tämän seurauksena valtion velkaa olisi leikattava. Tarvitaan johdonmukaista to- to- toimintaa ja poliittista uskottavuutta. Kiitoksia. Madam Sergeant. Kiitos seuraavaksi Rova Sargentini, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Puhemies, tutkimus, joka, johon on viitattu myös Schleinin mietinnössä, osoittaa, että säännöt Alankomaissa e, noin 150 miljoonaa-555 miljoonaa maksavat 550 miljoonaa vuodessa. Eli me olemme aika suuria kehitysavun antamisessa, mutta jokainen sentti, joka ei jää Afrikkaan, vaikka työ on tehty siellä, ei riitä. Silloin me emme, meidän kehitysapumme ei riitä. Minä olin esittelijä mietinnössä, jossa käsiteltiin rahanpesun pesemisen mahdollisuuksien estämistä. Ja tästä me näimme, millä tavalla esimerkiksi kuka omistaa yrityksen ja sillä tavalla esimerkiksi monikansalliset yritykset saadaan kiinni siitä, että ne eivät voi jättää verojaan maksamatta. Me voimme puhua kauan Addis Abebassa, mutta jos me pidämme kiinni siitä, että monikansalliset yritykset shoppailevat ja etsivät paikkoja, missä he tekevät helpoiten maksavat vähiten veroja, meidän täytyy äh, me, silloin, jos me emme saa näitä yrityksiltä veroja, niin me emme koskaan esimerkiksi kykene parantamaan koulutusta Saharan alueella. Eli huolehtikaa siitä, että yritykset maksavat veroja. Rau. Kiitos. Seuraavaksi herra Korao, minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Haluaisin aivan ensiksi, ensiksi onnitella kollegani Schleinia erittäin hyvästä työstä. Tämä on tärkeä mietintö on aivan no totta, kun ähm, edustaja Mäkavan sanoi täällä, että puhutaan näin monista miljardeista, jotka menetetään, että riittäisi, että olisi hyvä järjestelmä, jolla vaan toi, voidaan torjua veronkiertoa. Voitaisiin toteuttaa kaikki se, mistä täältä puhutaan. Kun täällä puhutaan nyt siitä, kun millaisia välineitä olisi keksittävä, jotta voidaan uh, kehitystä tukea. Riittäisi vain, että kunnolla voitaisiin torjua veronkierto ja verovilppi vilppi, että tämä riittäisi. Tämä on mikunenhimoinen hyvä mietintö. Toivomme, että voidaan myös toteuttaa näitä tärkeitä eh, tavoitteita tässä täällä mainitaan, kuten maankohtainen raportointi ja hallitusten välinen komitean, kuten esittelikin sanoi, toivon, että kehitys yhteistyövaliokunnan yksimielisestä äänestystä seuraa myös täysistunnon yksimielinen äänestys. Joo, Kiitos. Seuraavaksi Stier, puolitoista minuuttia. E, Kiitos. Viikon päästä on jo käynnissä seuraava YK rahoitus, kehitysrahoituskonferenssi. Sitten sen jälkeen käydään New Yorkin ja Pariisin konferenssit ja siksi pitää toistaa tämä viesti, jonka lähetimme jo huhtikuussa. Huhtikuussa me hyväksyimme päätöslauselman, jonka Pereira ehdotti. EUn pitää edelleen olla pääavun antaja, mutta meidän pitää myös painottaa sitä, että muidenkin teollisuusmaiden ja kehitysmaiden pitää myös ottaa vastuunsa kehityksen rahoittamisessa, sillä EU on ainoa, joka on sitoutunut antamaan 0,7 prosenttia BKTstaan kehitysapuun. Meidän pitää aloittaa sijoittaminen tuottaviin aloihin, jotka edistävät kehitystä. Pitää edistää yksityistä ja julkista sektoria samalla tavalla – Verohallinnosta pitää tehdä tehokkaampaa ja siksi tämä mietintö on oikein tervetullut. Ellislainin mietintö käsittelee veronkiertoja ja verovilppiä kehitysmaissa. Uusi kehitysstrategia, sen on keskityttävä institutionaalisen kapasiteetin vahvistamiseen, veronkannon vahvistamiseen, mutta se ei riitä köyhyyden poistamiseen Tämän takia me tarvitsemme uusia ohjelmia ja me tarvitsemme tuloksia Addis Abebasta. Silva Pereira. Puhemies. Addis Abeban konferenssissa puhutaan kehitysavusta aivan muutamien päivän, päivien jälkeen. Se on erittäin tärkeä. Konferenssi on taattava, että saadaan riittävästi varoja käyttöön, jotta saadaan toteutettua 2015-2013 globaali kehitysagenda. On välttämätöntä, että kansainvälinen yhteisö näin ollen pääsee kunnianhimoiseen sopimukseen Addis Abebassa. Euroopan parlamentti on jo hyvin määritellyt oman kantansa mukaan lukien se, että päästäisiin 0,7 prosenttia BKT julkista kehitysapua varten. Ja myös aikataulusta on sovittu. Mehän kaikki tiedämme, että valitettavasti Valitettavasti neuvostossa ei ihan päästy niin pitkälle kuin halusimme. Kuitenkin Addis Abeban konferenssin valmistelevat työt osoittavat, että tilanne on ehkä huolestuttavampikin. Jotkut puhujat ovat ja osallistuvat eivät ole senkään vertaa halukkaita tekemään rahoitusta koskevia sopimuksia, joten meidän todella vedottava muihin kehitysmaihin ja nouseviin maihin, jotta

Um, Seuraavaksi Gil, minuutti. Kiitos. Eh, minusta tämä mietintö haukkuu väärää puuta. Tässä pyritään äh, ratkaisemaan periferiaalisia symptoneita eikä todellista ongelmaa, nimittäin korruptiota. Nigeria on erittäin hyvä esimerkki siitä, miten hallinnollinen äh, korruptio on äh, johtanut siihen, että investoijat eivät luota mihinkään. Ja me olemme antaneet monien tavallaan väärin käyttää vapaita markkinoita ja hyödyntää esimerkiksi veronkiertoa. Avoimuus on avoin, avain siihen, että verokiertäjät olisivat vasta, vastuussa. Mutta riittääkö tämä? Joten hyvin helposti voisi väittää, eh, että tässä ei mennä tarpeeksi pitkälle ja itse asiassa jopa kääntyy itseään vastaan. Veronkiertoa vastaan pitää voida puuttua, mutta ennen sitä meidän täytyy hoitaa korruptiongelma kuntoon. Jos lähtee säätämään lakeja, niin eh, silloin täytyisi eh, iskeä siihen pahuuden alkulähteeseen eikä sen sivutuotteisiin. Kiitos. Seuraavaksi herra Venta, puolitoista minuuttia. pani przewodnicząca! rok dwa tysiące piętnaście jest kluczowy dla Kiitoksia puhemies. 2015 on avainasemassa oleva vuosi, jotta voidaan kehityspolitiikan rahoittaa. Meillä on heinäkuussa Addis Abeban konferenssi ja syyskuussa YK jäsenet tapaavat tunnistamaan kestävän kehityksen tavoitteet, joilla korvataan vuosituhat tavoitteet vuoden 2015 jälkeen. Nyt on kuitenkin niin, että olemme havaitsemassa suuntausta, jonka mukaan tarpeet yhä kasvavat kehitysmaissa ja samalla kehitysapu vähenee johtuen lahjoittajamaiden taloudellisesta tilanteesta. Täällä on paljon kuultu rahoitus- ja verotusongelmista mutta myös innovoivista resursseista voi olla apua, jotta voidaan saavuttaa kehitystavoitteet vuonna 2015 jälkeen. Unit Aid, joka on kansainvälinen YK on tukema järjestö, osoittaa, kuinka paljon hyötyä tästä on. Viimeisten viime, yhdeksän vuoden aikana Unit Aid on voinut rahoittaa 80 prosenttia HIVn malariasta kärsivien lasten no, avusta 3000 malariapotilasta ja tuberkuloosipotilasta. Komission ja Euroopan unionin pitäisi tukea innovoivia tapoja rahoittaa tätä kehitystä. Verotus tai rahoit, no, rahoitus, rahoituksen verotus voisi myös auttaa. Herra Noisar, seuraavaksi puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen Mimica ja ennen kaikkea hyvä puheenjohtaja valtion edustaja. Mitä Ruotsilla, Tanskalla, Luxemburilla ja yhdistyneellä kuningaskunnalla on yhteistä? Ne ovat ne ainoat neljä maata näistä 22 jäsenvaltioista, jotka ovat tähän mennessä pitäneet lupauksensa 0,7 prosenttia stä kehitysapuun. On hienoa, että puheenjohtajavaltio on mukana täällä täysistuntosalissa, sillä kaikki puheenjohtajavaltiot, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä viime aikoina, eivät ole olleet yhtä kiinnostuneita kehitysyhteistyöstä. Yksi avain kehitysyhteistyön rahoittamiseen on juuri jäsenvaltioiden käsissä. Minä tulen Saksasta, joka ei ole mikään köyhä maa, mutta Saksa ei ole 15 vuoden aikana nostanut osuuttaan kuin 0, pelkä, no se on nostanut osuuttaan pelkästään 0,36-0,4 prosenttiin. Luxemburgin pitäisi nyt puheenjohtajakauden aikana, ennen kaikkea kun on käynnissä Euroopan kehityksen teemavuosi. Luxemburgin pitäisi käyttää tämä tilaisuus hyväksi. Se pitäisi olla malliesimerkki ja pitäisi vaatia jäsenvaltioita lisää, jotta EU voisi olla uskottavampi me haluamme tätä uskottavuutta sellaisissa neuvotteluissa kuin Pariisissa. Miten voisimme olla uskottavia, jos emme itse ole tätä Saksassa tätä julkisen kehitysavun prosenttiosuutta saavuttaneet? Kiitos seuraavaksi Seller. Kiitos puhemies. Muutaman päivän kuluttua Addis Abebassa päätetään kehitysavun uusista tavoitteista ja sen rahoittamisesta ja niistä toimenpiteistä, joita teollisuusvaltioiden pitäisi tehdä, mutta siihen kuuluu, että kehitysmailla niiden täytyisi myös kerätä omia taloudellisia resurssejaan ja hyödyntää niitä, että sillä tavalla voitaisiin vähentää esimerkiksi köyhyyttä ja nälänhätää niin, että mahdollistettaisiin kansalaisille terve ja hyvä elämä tässä täytyisi ponnistella siihen, että nämä maat kykenisivät itse keräämään veronsa ja maksunsa, koska monta kertaa nämä maat ovat rikkaita. Siellä on paljon raaka-aineita, siellä on paljon luovia nuoria ihmisiä eh, ja siellä olisi mahdollista harjoittaa kestävää taloutta. Mutta nyt kuitenkin rikkaudet menevät ulkomaisten yritysten taskuihin, jotka vievät voitot pois maasta. Avoimuus ja oikeudenmukaisuus eh, kansallisissa ja kansainvälisissä verojärjestelmissä on saatava aikaiseksi. Ja meidän täytyy kehittää kehitysmaita eh, itse hoitamaan asioita niin, että he voivat ratkaista myös sosiaalisia ongelmia. Ja tähän nämä omat verot voisivat eh, olla avuksi. Sen vuoksi yhteistyötä on tehtävä verotuskysymyksissä ja meidän mietintömme on askel siihen suuntaan. Nyt se täytyisi vain sitten käytännössä toteuttaa. Kiitos. Yes, thank you. Kiitos paljon. Seuraavaksi Eera Leeds, minuutti. Kiitos puhemies näistä G77 maista yksikään ei ole, ei ole vielä, niiden kesken ei ole saatu sopimusta aikaiseksi ja siksi näyttää huonolta konferenssin tulosten suhteen ja siksi me sosiaalidemokraatit vaadimme kaikkia vielä miettimään kantaansa, jotta saadaan parempi perustella konferenssille. Ja tämä koskee myös teollisuusmaita ja niiden lupausta antaa 0,7 prosenttia BKTstä kehitysapuun. Emme voi odottaa vuoteen 2030 asti. Kuten esittelijä sanoi vuoden 2016 talousarvion suhteen, EU on keskeisessä roolissa kehitysrahoittajana. Addis Abeban Kofres, meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta tästä tulee pyhylvässä kehitysrahoituksessa. Toivotan komissiolle, parlamentille ja Euroopan ja, ja neuvoston puheenjohtajavaltiolle ka- kaikkea hyvää, onnea ja menestystä tässä tehtävässä. Nyt sitten menettely ilman puhujaluetteloa. Ensiksi herra Boschbechel. Paní Kiitoksia puhemies. Kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti täällä käytyä keskustelua ja minulla olisi nyt yksi konkreettinen ehdotus. Henkilökohtaisesti uskon, että kun että meidän olisi ehdotettavaa kehitysmaille erityisiä ohjelmia siitä, kuinka veroja kerätään. Tämän lisäksi olisi annettava rahoituksesta tukea, mutta myös tietotaitoa siitä, kuinka veronkiertoon olisi pureuduttava. Se voisi olla jotain hyödyllistä. Sitten kun olemme näitä ohjelmia valmistelleet Euroopan unionissa, voimme tarjota niitä maille ja maille, jotka haluaisivat todella liittyä Euroopan unioniin. Mehän usein annamme näille valtioille paljon ehdotuksia koskee sitä, kuinka valtion järjestelmien pitäisi toimia. Minun mielestäni meidän olisi tarjottava konkreettisempia toimia näille maille ja apua siihen, kuinka veronkierto voidaan välttää. Sitten vielä yksi kommentti. Veronkierto ei tarkoita sitä, että torjutaan alhaisia veroja. Minun mielestäni kolmannessa maassa pitäisi olla oikeus kantaa alhaista verotusta. Kiitos puhemies, hyvä puheenjohtajavaltion edustaja. Onnittelut kollega Schleiner tästä mietinnöstä. Viime vuosina olemme nähneet, että liiallinen velkaantuminen ei ole pelkästään kehitysmaiden ongelma. Kotimaan populismi ja velkaantuneisuus ovat myös ajaneet nyt jotkut EU-maat tuhon partaalle ylivelkaantuneisuus ja, ja velkojen maksaminen johtavat siihen, että ei enää jää energiaa kehittää taloutta. Ja tämä johtaa velkaantuneisen kierteeseen. Ainoa ratkaisu ovat mahdollisuudet velkojien ja velallisten välillä pitää antaa myös mahdollisuus kestävään kehitykseen. Nämä samat säännöt, niiden pitäisi päteä sekä Etiopalle, Etiopialle että Kreikalle. Velkojien pitäisi kantaa velallisten pitäisi kantaa vastuunsa eikä pitäisi turvautua tällaisiin kansanäänestyksiin. Mr. Marias. Kiitos. Seuraavaksi herra Marias. Κυρία Πρόεδρε, η τεράστια φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή αποτελούν Puhemies, veronkierto ja verovilppi ovat valtavia haasteita kehitysmaiden hallinnossa. BKT ja verojen suhde on erityisen heikko, 10-20 prosentin luokkaa ainoastaan. Ja näinpä nämä maat eivät pysty toimimaan, että erittäin hienosta voittoa tekevät monikansalliset yritykset maksaisivat veronsa paljon jää siis saamatta varoja, varoja joiden kautta voitaisiin maiden hyvinvointi kehittää. Siksi verot olisi todella maksettava siellä, missä voitotkin tulevat ja kuitenkaan kehitysmaat eivät voi päästä kasvun tielle, koska niillä on niin valtava velkataakka. Tästä syystä on aivan välttämätöntä toteuttaa YK päätöslauselma syyskuulta 2014, joka koskee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 ympäristöstä, asioiden yleisyydestä ja 0,7 prosentista BKTstä, johon kaikki maat eivät ole kyenneet. Tämä oli hyvin mielenkiintoista, mutta ei meidän pitäisi vain katsoa tätä, koska meidän pitää myös tarkastella ihmisoikeuksia. Me puhumme usein näissä keskusteluissa ihmisoikeuksista ja ne maat, näissä maissa tapahtuu hyvin usein ihmisoikeusrikkomuksia. Ja minun mielestäni kehitysavun pitäisi liittyä siihen. Eli me vaatisimme, että kehitysmaat noudattavat näitä yleisiä perusperiaatteita, varsinkin YK perusoikeuksia, ja sitten siihen sen mukaan maksettaisiin tukea. Kiitos, Jakovcic. Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen. Haluaisin onnitella teitä kunnianhimoisesta suunnitelmastanne. Kuten sanotte, haluatte lähteä konferenssiin kunnianhimoisesti. Haluatte johdonmukaisen ohjelman. Ei ole epäilystäkään, että Euroopan unionilla pitää olla johtava asema kehitysavun antamisessa. Mutta me kaikki tiedämme, että näin ei pystytä poistamaan köyhyyttä. Jos me haluamme todella poistaa köyhyyden, meidän pitää löytää innovatiivisia tapoja ja uusia lähestymistapoja. EUsta, EUn pitää nyt ryhtyä maailmanlaajuisesti joikki yhdessä Euroopan unionissa ja meidän kumppaneiden pitää osallistua, jotta voidaan onnistua tässä hankkeessa. Toisaalta, kuten Rova Schlein sanoi, meidän pitää puuttua veron kiertoon ja veroparatiiseihin, jotta voimme auttaa näitä maita kasvamaan ja kehittymään. Kiitos. Seuraavaksi komission jäsen Mimica. Thank you, Madam President, honorable members. Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Kiitokset teidän mielenkiinnostanne kehitysagendan rahoittamiseksi juuri ennen Addiksen konferenssia. Kiitokset teidän arvokkaista näkemyksistänne ja ajatuksistanne. Olen samaa mieltä, EU pitää pitää sitoumuksensa korkealla tasolla ja sen lisäksi meidän täytyy pitää kiinni kehitysavun tehokkuudesta. Ja meidän täytyy myös mennä julkisen kehitysavun yläpuolelle, koska siinä päästään todellakin eteenpäin, varsinkin 2020 jälkeisenä aikana. Kysymys siitä, että valvotaan ja seurataan apua, siinä meidän täytyy olla kunnianhimoisia. EUlla on jo tämä vuosittainen harjoitus, jolla valvotaan edistystä. 2015 tämä raportti äh, julkaistiin juuri viime kuussa, mutta meidän täytyisi myös miettiä sitten, millä tavalla me voisimme vahvistaa tätä prosessia äh, laajemmalla 2015 jälkeisellä valvontapuitteistolla. Myös tässä vaiheessa meidän täytyy miettiä sitä, mitä Euroopan unioni tekee tukeakseen täytäntöönpanoa äh, tämän 2015 jälkeistä agendaa ja me olemme tarkkaan nyt miettimässä, millä tavalla Euroopan unionin politiikkoja pitäisi mahdollisesti tarkistaa, jotta voitaisiin edistää uutta agendaa. Politiikan johdonmukaisuus kehityksessä on yhä tärkeämpää. Euroopan unionin täytyy olla valmis toimittamaan tekoja jotta viedään eteenpäin 2015 jälkeistä agendaa. Meillä pitää olla kattava lähestymistapa, jolla tuemme eh, kotimaista resurssien keräämistä ja myös veronkierron ja veropetosten estäminen on tärkeää. Me otamme huomioon parlamentin mietinnön ja tarkastelemme sitä ja pidämme hienona sitä, että te olette jatkuvasti sitoutuneet tähän asiaan. Kiitos. We thank you. And now minister... Kiitos paljon ja nyt ministeri Schmidt, olkaa hyvä. Madame... Uh, hyvä puhemies, aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä, jonka kautta todella olemme voineet käydä hyvää keskustelua. Tämä on merkittävä panos Addis Abeban kokouksen valmistelua ajatellen, myös New Yorkia ajatellen. Aivan kuten komission jäsen, minäkin haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on torjua vero vilppiä ratkaisujen on todella oltava tässä ongelmassa kansainvälisiä. Kuten puheenvuorot täällä ovat osoittaneet ja vahvistaneet, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kanta on selkeä, mitä tulee konferenssin tavoitteisiin. Addis Abeban ei pidä olla konferenssi, jossa käsitellään ainoastaan julkista kehitysapua, vaan on korostettavaa sitä, että on löydettävä integroitu lähestymistapa, jossa otetaan kaikki keinot huomioon, sekä rahoitus ja muut seikat on selkeää, että kehitysavun on oltava merkittävä rahoituslähdö erityisesti kaikkein vähiten kehittyneille maille ja haavoittuville maille sillä ehdolla, niin kuin täällä on sanottukin, että kehitysapu on tehokasta ja se on hyvin suunnattu ja sitä käytetään hyvin. Mielestäni on laajennettava tätä kenttää ja pohdittava sitä, mitä täällä sanottiin kehityksen luomisesta. Koulutus on varmasti kehityspolitiikan yksi pilari työllisyyden luominen on tärkeää, yritysten luominen myös. Ajattelen tässä myös sosiaalisia yrityksiä, sosiaalista sektoria. Ja julkisen kehitysavun lisäksi on korostettava ja tuettava myös vaihtoehtoista rahoitusta, kuten esimerkiksi mikrorahoitusta. Tässä hengessä puheenjohtaja valtio näiden tulosten vahvistamana sitoutuu täysin siihen, että kansainväliset neuvottelut onnistuvat ja että todellakin pyrin, pystymme luomaan todellista kansainvälistä kumppanuutta. Kiitoksia. Thank you, minister. Kiitos teille, hyvä ministeri. Ja nyt viimeiseksi esittelijä Rova Schlein. Kiitoksia. Haluaisin kiittää komission jäsentä avusta näinä kuukausina. Hän on keskustellut kanssani mietinnöstä ja hän on todella halunnut ottaa huomioon meidän ehdotuksemme. Komission sen tietää tämän kyllä, koska olemme kauan tästä jo puhuneet, mutta haluaisin vielä todeta, että olemme vakuuttuneita siitä, että on kehitettävä hallitusten välinen elin. Se on ainoa tapa, joten voidaan täysin taata edustus myös kehitysmaille. Tänä päivänä YK on verotuskomiteassa on vain 25 jäsentä. On tärkeää, että ne, jotka siellä ovat, puhuvat hallituksen nimissä. Jos näin tehtäisiin, se merkitsisi edistystä globaalin järjestelmän kehittämisessä. Jos teille so, niin kyllä muotoon joskus myös sisältöä. Toivon, että huomisen äänestyksessä tästä saadaan todella tärkeä asiakirja Abeba varten. Haluaisin kiittää puheenjohtaja McAvania siitä, että hän muistutti maakohtaisesta raportoinnista. Se on välttämätön väline, jotta voidaan todella torjua verovilpeä ja veronkiertoa. Se on toimintaohjelmamme ytimessä. Toivon, että huomenna kaikki ryhmät tukevat tätä niin kuin ne tekivät valiokunnassa ja näin saadaan vahva merkki eteenpäin lähetettyä. Haluaisin kiittää kaikki niitä kollegoita, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Niin haluaisin muistuttaa siitä, että Monet asiat jäävät tietenkin sanomatta, mutta ne ovat kyllä tekstissä mukana. Kyseessä ei ole ainoastaan se, että parannetaan kotimaisten resurssien käyttöönottoa, vaan kyllä tähän liittyy myös hallinto, tapa, avoimuus, tilinpitovelvollisuus kansalaisiin päin ja tietenkin, tietenkin myös korruption torjunta, joka on usean kertaan tässä tekstissä mainittu. On myös varmistettava se, että pitkällä aikavälillä – voidaan olla riippumattomampia ulkoista avusta. Kiitän kaikkia osallistumisesta. Toivomme, että huomenna saamme laajan, mahdollisimman laajan enemmistön tämän mietinnön taakse äänestyksessä. Kiitos paljon. Näin keskustelu päättyy. Äänestys käydään, pidetään huomenna. Minulla olisi yksi tiedotus tällä hetkellä, tiedotusasia. Siinä on kyse herra Remo Sernaciotosta, joka jättää EPP-ryhmän ja liittyy ECR-ryhmään. Tämä muutos tulee voimaan tänään eli 7.